Okay, dear colleagues, I think we can, uh, we can start our meeting. This is the last hearing. We will have another... No niin, tervetuloa. Tämä on meidän viimeinen kuulemistilaisuutemme. Meillä on vielä tulossa komission tietenkin valiokunnan kanssa keskustelua. keskusteluja mietinnöstä, mutta jos kaikki sujuu hyvin, niin tämä on viimeinen kuulemistilaisuutemme. Pahoittelen äänen laatuani. Niin olen aika lailla aika lailla flunssassa, joten ääneni on aika heikko. No, tulkki on tässä ihan samoilla linjoilla äh, samassa tilanteessa. Pyydän, että ettei sitten huuda, en minäkään täällä pysty huutamaan. Meillä on 15 kielellä tulkkaus ja se välitetään suoratoistona internetiin. Haluaisin vielä muistuttaa, että olemme saaneet 205 äh, tarkistusta äh, tähän mietintöluonnokseen 181 tarkistusta äh, päätöslauselman luonnokseen 9. päivä helmikuuta niitä käsitellään. Ja nämä kaikki tulivat tulee määräajan loppuun mennessä. Esittelijät ja varjoesittelijät ovat siis äh, kädet töitä. Siihen mennessä he esittävät meille kompromissitarkistuspaketin. Onko huomioita, kommentteja? Mikäli ei, haluaisin aloittaa kuulemistilaisuutemme ja toivottaa tervetulleeksi Audin edustajat. Olen oikein iloinen siitä, että olette tänään täällä valiokunnassa. Eh, johtaja Florian Hoiberger. Ei tämä ole niin helppoa lausua. Hän on Audin, Audi AGin teknisen palvelun johtaja. Sitten meillä on Oliver Hoffman, joka on Poetry and Development-osaston johtaja. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että olette saaneet kirjalliset vastaukset jo sähköpostitse näihin kirjallisiin kysymyksiin. Voitte löytää nämä asiakirjoista, ne varmasti olette jo ne lukeneetkin. Niin kuin yleensä käymme tässä korkeintaan tunti 40 minuuttia keskustelua, muutaman aluksi haluaisin antaa puheenvuoron teille moni, molemmille. Voitte esittää alustuksen ja sen jälkeen aloitamme kuulemisen. Olkaa hyvä. Sehr geehrte Frau. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. Minä ja kollegani puhumme tänään Audi AGn toimitusjohtajan Hubert Stadlerin nimissä. Kuten tässä jo todettiinkin, Oliver Hoffman johtaa ajolaiteosastoja, itse olen Florian Hoiberger, teknisten palveluiden johtaja. On hienoa keskustella tänä, täällä tänään kanssanne ja aluksi haluaisimme käydä läpi tiettyjä aihekokonaisuuksia. Olemme tai jatkamme täysin siitä, mistä johtaja Aishoan, tutkimuksen ja kehityksen johtaja Volkswagen-konsernista jo aikaisemmin on sanonut. Pakokaasut teema, tämä aihepiiri on äh, aiheuttanut paljon mielipahaa myös Audin piirissä ja tämä on pilannut mainettamme. Ja tähän liittyy valtava taakka. Ja kun tähän aiheeseen nyt pureudutaan, alusta lähtien on ollut selvää, että tärkeintä on antaa teknistä tukea. Ja tässä samanaikaisesti sitten pitää selvittää kuka on ollut kaikesta vastuussa ja miten tilanne pääsi muuttumaan tällaiseksi. Tuen ja avun lisäksi, selvitystyön lisäksi uskomme, että rehellisyys ja vilpittömyys on ainoa keino päästä tilanteesta eroon. Varmasti voitte kuvitella, että nyt noudatamme paljon useammin moninkertaisen valvonnan periaatetta. Olemme ottaneet mukaisuuteen uusia mekanismeja käyttöön – ja vaadimme joukkueltamme, että he tuovat äänensä kulvin, jos näyttää siltä, että kaikki ei suju lain tai moraalin mukaisesti. Tästä tulee pitkä tie. On hankala saavuttaa yleisön luottamus takaisin, mutta olemme tähän valmiita, koska me Audin piirissä uskomme merkkiimme. Ja tämä, tässä ovat pelissä kymmenet tuhannet työpaikat arvon jäsenet. Kuten tohtori Aishon jo heinäkuussa 2016 sanoi, maailmanlaajuisesti autoteollisuus joutuu taistelemaan sen kanssa, että meillä ei ole yhteisiä standardeja. Se, että pystytään täyttämään maakohtaiset vaatimukset, aiheuttaa valtavaa taakkaa. Enkä puhu tässä nyt pelkästään erivärisistä vilkuista, vaan sadoista yksityiskohdista – esimerkiksi törmäystestien erilaisista vaatimuksista, mutta myös pakokaasusäännösten eroista. Kymmenen vuotta sitten EU:ssa tuijotettiin vain hiilidioksidipäästöjä, kun taas Yhdysvalloissa typen oksidipäästöjä. Ja tämä on johtanut siihen, että tavoitteet teknisesti ovat ristiriitaisia keskenään. Ja jotta tästä konfliktista päästäisiin ulos, joutuu autoteollisuus näkemään valtavasti vaivaa ilman yhtenäisiä lupaa, normeja, yhteistä toimintaa maailmanlaajuisesti ei saada aikaan. Tärkeää seuraavaksi lainsäädäntöpuolella olisi seuraava. Pyydän teitä muistamaan auton tuotteen elinkaaren. Yleensä autoa tuotetaan ja se on tarjolla seitsemän vuotta ja sitä ennen sitä on kehitelty noin viiden vuoden ajan. Ja tämä johtaa siihen, että ajoneuvoprojektin alussa pitäisi tuntea jo 12 vuoden lainsäädäntö siitä eteenpäin ja siksi pitää todella katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä merkitsee meille tuottajille suunnitelmavarmuutta. Te otitte tämän esille kysymyskaavakkeessanne. Tähän liittyy paljon kustannuksia ja on selkeä hankaluus autoteollisuudelle. Yhtäältä haluamme edistää uusia teknologioita voimakkaasti, mutta toisaalta meidän pitää tässä siirtymävaiheessa hankkia rahat vanhalla teknologialla tulevaisuutta silmällä pitäen. Siksi tarvitaan entistä selkeämpiä poliittisia viestejä. Me Tarvitsemme luotettavia aikatauluja ja viestejä asiakkaalle. Sellaisia viestejä, jotka nopeuttavat siirtymistä esimerkiksi sähköautojen käyttöön. Kuluttaja varmasti haluaa olla varma myös siitä, että hänen on käytettävissään tarpeellinen infrastruktuuri, kun hän ostaa sähköauton. Ja nyt kollegani jatkaa tästä. Hyvät naiset ja herrat, me haluamme ratkaista tämän muna-kana-ongelman sähköautoteollisuudessa. Siksi Volkswagen, Porsche ja Audi yhdessä BMWn, Daimlerin ja Fordin kanssa ovat perustamassa yhteisyritystä. Me olemme rakentamassa tehokkaita latausverkostoja pääakseleille. Vuonna 2017 näitä on tarkoitus tulla käyttöön 400 ja vuoteen 2020 jo tuhansia teholatauspisteitä. Näiden latauspisteiden teho on 350 kilowattia. Me ajattelemme tilanteen niin, että 500 kilometrin jälkeen haluaa pitää pienen tauon, käydä kahvilla ja sinä aikana voikin jo ladata auton akun lähestulkoon täyteen. Kuluttajille arjen käyttömukavuus on tärkeä. Kukaan ei halua ostaa mitään turhaketta ja siksi meille ei tule kyseeseenkään sellaiset autot, jotka ajaisivat joiden toimintasäde olisi alle 400 kilometriä. Hyvät jäsenet, meillä on kahdeksan tehdasta kuudessa Euroopan maassa ja pelkästään Euroopassa me työllistämme 81 400 ihmistä. Italiassa olemme 25 suurimman työnantajan joukossa ja Unkarissa jopa suurin ulkomaalainen työnantaja ja investoija. Tässä vain kaksi esimerkkiä. Ja täällä Brysselissä vuodesta 2018 lähtien alamme rakentaa ensimmäistä sähköautoamme. Ja tässä hankkeessa mukana on yli 2500 Audin työntekijää pakokaasu yhdessä olemme myös tässä aikana hyväksyneet uuden Audi 2025 strategiamme. Ja digitalisoinnin ja kaupungistumisen lisäksi kaikessa keskeistä on kestävyys. Se, että juuri nyt puhumme uudesta kolmesta sähköautomallista vuoteen 2020 mennessä, on meistä aivan oikea vastaus tilanteeseen. Vuonna 2018 alamme tuottaa ensimmäistä sähkökaupunki maasturia ylemmässä keskisarjassa. Se tulee siis täältä Brysselistä, mikä on voimakas viesti Euroopalle. Sitten vuosi 2019 tuo mukanaan olen urheilullisen sähkölimusiinin. Ja vuonna 2020 sitten alamme tuottaa Audi A3 kokoisia pikkuautoja, sähköautoja. Ja vuodesta 2021-2022 siirrymme entistä sähköisempiin autoihin ydinlinjastoillamme. Nyt keskustelemme toimipaikoistamme sähköautojen tuottamiseksi ja Brysselin toiminnan aloittamisen jälkeen keskustelemme myös perinteisistä Ingolstadtin ja Neckarsulmin mm, tehtaistamme. Nyt ala on todella suuressa mullistuksessa. Sähköautot, niihin tarvitaan paljon vähemmän aineita tai komponentteja kuin polttomoottoreihin – Ja tämä toimenkuva muuttuu ja on aivan itsestään selvää, että pätevyys on jatkossa itsestäänselvyys ja siksi teemme yhteistyötä Audi Akatemian ja erilaisten yliopistojen kanssa niin, että voimme laajentaa tarjontaamme jatkuvasti. Hyvät jäsenet, kun menemme kohti sähköistä autoilua, tässä on todella tärkeää ottaa asiakas mukaan. Kuten sanottiin, arjen käyttömukavuus on asiakkaillemme aivan keskeistä ja siksi olemme ottaneet käyttöön ladattavat hybridiautot. Kaksi ja puoli vuotta sitten Audi A3 e-tronin ja Audi Q7 e-tronin. Ne ovat molemmat tällaisia ladattavia hybridiautoja, jotka, joissa on pitkä toimintasäde ja jotka ajavat päästöttömästi alle 50 kilometrin matkoilla. Ja tulevaisuudessa kaikissa mallistoissamme tulee olemaan tällainen ladattava hybridiautomalli. Liikenteeseen kuuluu useita elementtejä, polttoainekennot ja uusiutuvat polttoaineet esimerkiksi. Me viemme eteenpäin Getron kaasukäyttöisiä autoja ja parin kuukauden kuluttua Geneven automessuilla esittelemme Getron autokantamme kolmannen mallin Audi A5 Sportbackin. Maakaasulla tuotetun auton hiilidioksidipäästöt ovat jopa 20 prosenttia tavallista pienemmät ja näin kuljettaja voi ajaa taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Kustannukset ovat noin 4-5 euroa sadalla kilometrillä. Tankkauspisteverkosto on olemassa ja lisäpoliittisilla toimilla tilannetta voidaan parantaa edelleen uusiutuvalla kaasullamme kuitenkin otamme edelleen askeleen eteenpäin. Nämä uudet moottorit sitovat yli 80 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Ja mitä Audi tässä todella tekee? meillä on Power to Gas toimintamalli, jossa hyödynnetään ylituotantoa tuulivoimasta – tai biometaania tuotetaan jätteistä. Tässä on valtavasti potentiaalia, mutta potentiaali yksin ei ilmastolle riitä, vaan potentiaali pitää saada käyttöön. Emslandissa on vuodesta 2013 lähtien ollut käytössä ensimmäinen Power to Gas-laitos. Me syötämme vuodesta 2017 lähtien tätä kaasua verkkoon. Ja tämä konkreettisesti merkitsee sitä, että 50 000 tonnia vähemmän hiilidioksidikaasupäästöjä syntyy. Nämä siis muuten päätyisivät suoraan ilmastoon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että toimitaan todella selkeästi enemmän tai ympäristöystävällisemmin. Ja tämä osoittaa, että erilaiset polttomoottorivaihtoehdot voivat olla myös osa strategiamme. Ja mitä te voitte tehdä tukeaksenne meitä? Kun katsotaan uusia sääntöjä hiilidioksidipäästöjen osalta vuodesta 2020, on tärkeää tunnustaa erilaiset polttomoottorit, jotka käyttävät innovatiivisia polttoaineita erilaisena ratkaisumallina. Näin voidaan paremmin päästä Pariisin ilmastotavoitteisiin. Kiitos. Nyt vielä lopuksi muutama sana minulta. Hyvät parlamentin jäsenet, Olemme seuranneet teidän viime kuukausienne työtä tiiviisti ja haluamme kantaa tänään osaltamme oman kortemme tähän kekoon. Meistä tämä kuuleminen on tärkeää, että voimme ymmärtää toisemme paremmin, vaihtaa argumentteja ja luoda sellaisia sääntöjä, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen. Euroopassa tuotantopaikkana myös jatkossa kehitetään avainteknologioita liikenteen kannalta. Nyt olemme käytettävissä. Me voitte esittää kysymyksiä. Kiitoksia huomiosta. Thank you very much for um... Kiitoksia näistä alustuksista. Nyt aloitamme kuulemisen. Anna puheenvuoron ensimmäisenä ensimmäiselle esittelijälle. Edustaja Giseke, olkaa hyvä. Äh, ich dachte, es wäre meine Stimme wie bei der Vorsitzenden, aber es war das Mikrofon. Mikrofonissa oli pieni vika. Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Herrat Hoiberg ja Hoffman, kiitos siitä, että tulitte tänään valiokuntaamme. Te puhuitte siitä, että haluatte saavuttaa luottamuksen takaisin. Tämä on. Ja tärkeintä tässä on se, että olette tulleet tänään tänne. Haluan todeta, että kumpikin yritys sanoi, että tulette tänne paikalle. Opel tai muut eivät välttämättä olleet valmiita tulemaan tänne valiokuntaan puhumaan, joten te olette tässä nyt hyvänä, hyvänä esimerkkinä, mikä on hyvä uutinen, mutta tämä ei helpota kysymyksiä kyllä yhtään. Nyt haluaisin viitata tässä toiseen tuottajaan, joka on ollut täällä tutki, tutkinnan kohteena, esimerkiksi siis Fiat. 22 minuutin jälkeen testeissä laitteet alkavat toimia eri tavoin, tehoa vähennetään ja Fiat sanoo, että se on moottorin suojan kannalta välttämätöntä. Voitteko te perustella tällaista argumentointia ja onko Audilla samankaltaisia ongelmia tai ilmiöitä? Muutetaanko päästövähennysmalleja niin, että tehokkuutta vähennetään? Zunächst mal <clears throat> möchte ich mich zu en halua ensinnäkään ottaa kantaa kilpailijoiden toimintaan, en tunne heidän käyttämäänsä teknologiaa, enkä voi kommentoida heidän pakokaasupäästöjään. Tiedostamme sen, että on tilanteita, joissa halutaan suojella moottorin osia. Meillä ei ole mitään ajastin järjestelmää, vaan tämä riippuu fysikaalisista kysymyksistä, eli moottoria täytyy suojata. Ja näin jonkin verran vähentää näitä päästöjä. Että haluaisin siis kommentoida kilpailijoita. Seuraavaksi viittasin Audi A3. Yhteinen tutkimuskeskus vuonna 2016 teki testin Audi A3 moottorista ja sen mukaan eri lämpötiloissa pakokaasupäästöt olivat erilaisia. Lämpökäynnistyksessä erityisesti arvot olivat korkeampia. Kuinka suhtaudutte siihen säännökseen, että dieselmoottoria A3 olisi manipuloitu, jotta voidaan noudattaa EUn asettamia raja-arvoja. Te puhuitte Audi A3. Me totta kai olemme tutkineet sitä asiaa, koska me olimme vakuuttuneita siitä, että tässä ei ollut mitään estolaitetta. Me olemme puhuneet tästä KBAn kanssa, teimme myös sisäisiä mittauksia Nämä testit tehtiin uudelleen ja me kävimme näitä testituloksia läpi KBAn kanssa, eikä mitään outoa ollut. Ja perjantaina KBA ilmoitti meille, että se on ollut yhteydessä yhteisen tutkimuskeskukseen ja tutkimuskeskus veti nämä lämpökäynnistykseen liittyvät tuloksensa takaisin. Ja vielä loppuun. Alasaksin edustajana oli hienoa kuulla, että mainitsitte Emslandin. Audilla on tutkimuskeskus, jos katsotaan synteettisiä aineita ja niiden potentiaalia. Milloin voimme odottaa saavamme markkinakypsiä tuotteita? Tähän, tässä piilee kovasti potentiaalia, koska hiilidioksidi ja muiden haitta, haitallisten aineiden väheneminen olisi mahdollista. Eli milloin nämä tuotteet tulevat olemaan valmiita markkinoille? Te puhuitte tästä Power to Gas laitoksesta. Se on ollut jo käytössä vuodesta 2013 lähtien. Ja kolme autoa, mallia on tuotettu sarjatuotantoa, sarjatuotantona kaasu varianttina jo pitkään ja meillä on tulossa myös seuraava automallin myyntiin ja ne ovat jo siis markkinoilla. Thank you very much, uh, Madam Chair. And, um... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvät herrat siitä, että hyväksyitte kutsumme ja tulitte paikalle loppukuulumiseen kuulumiseen tänne emisvaliokuntaan. Oikein suurella mielenkiinnolla tutkin kirjalliset vastaukset kirjallisiin kysymyksiin ja havaitsin, että kaikki linkit niihin väitöksiin, jotka syyskuussa tuli esille, että Audi oli dieselskandaalissa enemmän osana kuin oli ajateltu, niin tätä asiaa ette ollenkaan halunneet kommentoida. Kannattaako nyt kysyä teiltä näistä syytteistä, mitä teille on osoitettu syyskuussa? vai ettekö kommentoi se ollenkaan näistä aikaa säästyy, jos sen pysy? Jos puhutte tietystä moottorista, emme voi tätä vielä kommentoida. Yhdysvaltojen kanssa olemme sopineet, että emme vielä puhu tästä aiheesta. Okay, thank you, thank you. My... Kiitos. Niin, toinen kysymykseni on, että kysymyksessä numero viisi sanoitte, että näiden autojen hardware-osat ovat yleisesti ottaen samanlaisia Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Nämä olivat sellaisia autoja, joissa oli ehkä hiilidioksidipäästö ongelmia. Mitä tämä tarkoittaa Euroopan markkinoiden kannalta? Tämä on siis yksi kysymys. Ja sitten Yhdysvaltain NOx-standardit. Siellä ne ovat tiukemmat kuin Euroopassa. Käytättekö samaa tekniikkaa kuitenkin? Tarkoittaako tämä sitä, että Euroopassa teidän on aika helppoa noudattaa vaatimuksia? Ich beantworte die, zunächst die Frage. Äh, vastaan ensin siihen, mistä puhuitte ensin. Kun katsotaan ajolaitteistojamme, käytämme samaa hardware, samoja laitteistoja, mutta kun katsotaan sovelluksia, tässä on eroja. Käytämme niitä Kiinassa, Euroopassa, Yhdysvalloissa ja sovellukset vaihtelevat merkittävästi toinen toisistaan. Sitten äh, typen oksidit, joista juuri puhuitte. Yhdysvaltain sääntely. Emme käytä samoja konfiguraatioita siihen, koska tässä eivät ole kyseessä pelkästään NOx-päästöt, vaan tähän liittyy myös muuta lainsäädäntöä ja siksi emme voi käyttää samoja laitteistoja Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tässäkin sovellukset ovat keskenään hyvinkin erilaisia. But it is relatively easy. On kuitenkin aika helppoa siksi, että teillä on olemassa tätä tekniikkaa noudattaa Euroopan unionin NOx-vaatimuksia, eikö näin? Kuten jo totesin, tässä ei ole kyse siitä, että käytettäisiin yhdysvaltalaista teknologiaa Euroopassa. Tämä sama voitaisiin soveltaa joka paikassa. Tämähän olisi meille parempi. Tilanne olisi paljon helpompi, mutta tässä pitää ottaa myös monia muita reunaehtoja huomioon. Siksi emme voi käyttää yhdysvaltalaista moottoria samalla tavoin täällä. Siksi tilanne on niin hankala, koska lainsäädäntö vaihtelee niin paljon paikasta toiseen. Talking about... Kiitos. Ja jos puhutaan lainsäädäntöeroista, niin on myös valtavia eroja täytäntöönpanon välillä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yhdysvalloissa ollaan tiukempia täytännön panossa valtion tasolla ja näin siellä on samanlaiset toimintaolosuhteet kaikkialla Euroopassa. Tilanne on erilainen. Tässä on enemmän kansallista ja poliittista vaikutusta. Mikä systeemi teille auton valmistajana on parempi? Yhdysvaltain vai eurooppalainen järjestelmä? Sie haben recht, das ist... Olette oikeassa. Yhdysvaltojen ja Euroopan sääntöjen välillä on eroja, ja tähän kysymykseen on hankala vastata. Te periaatteessa edustatte Eurooppaa ja poliitikojen pitäisi oikeastaan päättää, mikä toimii täällä paremmin. Me toimimme molemmissa järjestelmissä parhaalla mahdollisella tavalla. Edustaja Kaarens. Uh, Kiitoksia. Tämä oli aika kiinnostavaa. Tulevaisuudesta sitten hieman. Meillä on nyt nämä uudet RD-testit tyyppihyväksyntää varten. Onko niin, että nämä uudet testit ja uusi järjestelmä, tulevatko ne nyt ratkaisemaan typpioksidipäästöongelmat dieselautosta henkilöautosektorilla? Onko tämä se ratkaisu? Mit der Einführung der RDE-lainsäädäntö e meille tuottajana on tärkeää, meillä on tietyt säädökset siitä, miten todellisessa ajotilanteessa päästötyöt muuten syntyisivät testioloissa tai miten ne ylittyvät, he eivätkä noudata CF-tunnuslukua. Eli pitää tulla katsoa, miten ajanaikaiset päästöt voivat erota testioloista. Minusta tämä keino tähän on varsin hyvä, mutta teknisesti toki varsin hankalaa in, in the coming years. Mutta tulevina vuosina, sanotaan 10, 15, 20 vuoden aikana, ajatteletteko, että teidän yhtiönne ja tämä ala siirtyy pois dieselhenkilöautoista henkilöautoista kun, ovatko nämä kaikki kontrollit ja muut sellaiset, että nämä autot olisivat vielä kiinnostavia kuluttajilla vai onko niin, että niin kuin alustuksessa sanoit, että olette innostuneita sähköautosektorista, onko niin, että siirrytään sähköautoihin niin, niin ei enää pieniä dieselhenkilöautoja enää tulekaan olemaan kadulla mitä nämä pienet henkilöautot olisivat käyttövoimansa kannalta, ovatko ne dieselautoja vai muita, johtuen päästöistä ja muista kysymyksistä? Generell möchte ich sagen, Yleisesti toteaisin, että myös tulevaisuudessa kiin diesel tulee olemaan osa moottorimallejamme siksi, että mm, nämä moottorit kuluttavat varsin vähän ja ovat tehokkaita. Tätä pitää kuitenkin katsoa eriytetysti kompakteissa kaupunkiautoissa diesel ei välttämättä tule enää olemaan taloudellinen vaihtoehto, koska auton käyttö on vähäisempää tai matkat lyhyempiä ja kaupunkialueella. Ja kustannukset pakokaasupäästöjen käsittelyn takia nousevat ylemmäs. Me kehitämme teknologiaa eteenpäin. Ja tässä on erilaisia vaihtoehtoja, joilla voimme päästä kunnianhimoisiin hiilidioksidipäästötavoitteisiin. Ja vielä lisäisin se, sen, että vuoteen 2025 mennessä haluaisimme, että 25 prosenttia autoistamme olisi sähköautoja. Tässä dieselillä ja kaasulla on myös oma roolinsa, eli haluamme toimia näillä kolmella rintamalla. Minulla no, on varmaan vielä vähän aikaa yhtä kysymystä varten. Haluaisin vielä jatkaa siitä, mistä yksi esittelystä puhui, eli Yhdysvaltojen tilanteesta. Siellähän on tiukempia ympäristösäännöksiä kuin Euroopassa on suunnitteilla tuleviksi viideksi vuodeksi. Jos nyt haluaisin nostaa diesel-aulin Yhdysvalloissa – panna sen konttiin ja laivata sen Eurooppaan ja sitten se laitettiin tänne testeihin. Läpäisisikö se eurooppalaiset testit vai pääsisikö se niistä läpi? Well, or would, I, would I be able to go to RDE and, and... Voisinko mennä tuon RDE-testauksiin ja kaikki olisivat sitten ihmeissään, kuinka alhaiset päästöt autolla onkaan? Also das äh, Importieren von, von einem US- Yhdysvaltalaisten autojen tuonti ei valitettavasti muistakaan syistä toimi. Tarvitaan muokkauksia Euroopan markkinoille. Yhdysvalloissa ei ole RDE-lainsäädäntöä sinänsä, vaan niin kutsuttu five cycle malli jossa lähtökohtana on se, että katetaan yhdysvaltalaiset ajoprofiilit. Ja voidaan olettaa, että nuotot eivät täyttäisi RDE-vaatimuksia. En voi tätä nyt teknisesti selittää, mutta on eri syitä sille, miksi Yhdysvalloista autoja ei voida tuoda suoraan Euroopan lainsäädäntö tämän estää. Bonafé. Euh, merci, merci d'être euh, devant nous. Euh, Kiitos, että olette tullut tänne paikalle, vaikka me olemme faktatiedot jo keränneet ja tarkistuksiakaan ei voi enää esittää, eli kaikki nämä keskustelut eivät välttämättä enää mietintöön vaikuta. Ja herra Hoiberger, palaisin siihen, mitä sanoitte siitä, että Yhdysvalloissa oli asetettu etusijalle typpioksidipäästörajat ja EU-ssa oltiin kymmenen vuotta sitten huolestuneita CO2-päästöistä näissä eh, kuutosvaatimuksissa. Eli kyllä tässä on kuitenkin ollut aikaa mm, toimia. Ja kuitenkin kymmenen vuoden kouluttua vielä mietitään 2007 säännösten täyttämistä tai vaatimusten täyttämistä vasta tänä vuonna. Miksi tähän on kulunut näin pitkä aika? Johtuuko tämä siitä, että EU-lainsäädäntö on niin joustava, että todellakin on kymmenen vuotta aikaa toteuttaa näitä vaatimuksia? Vastasin lyhyesti tähän kysymykseen. Alustuksessani totesin, että yleensä auto on markkinoilla seitsemisen vuotta. Myyjä sitä tarjoaa seitsemän vuoden ajan tai valmistaja. Sitä ennen autoa on kehitelty ainakin viisi vuotta, joten kyseessä on ainakin vähintään 12 vuoden ajan jakso. Jos autoja lähdetään kehittämään nyt, pitäisi ajatella mikä lainsäädännön tilanne on 12 vuoden kuluttua, eikä ole mahdollista lähteä rakentamaan 12-15 vuotta sitten tehtyä autoa täysin uudelleen. Moottorit ovat erilaisia ja samoin pakokaasujen käsittelymahdollisuus tai teknologia siihen liittyen. Ehkä mm, kuitenkin Yhdysvalloissa tätä rajasi pitänyt noudattaa. Kollegan viittasi tähän. Kyllä minä ymmärrän, että eri markkinoilla kuluttajien odotukset ovat erilaisia, mutta jos ajatellaan ilman laatua, niin olisi kyllä oikein tärkeää, että kaikkein alhaisimpia rajoja noudattaisiin, olipa kyse hiukkaspäästöistä tai hiilioksidista tai typen oksideista kaikilla maailman kansalaisilla on oikeus parempaan ilmanlaatuun, jota on helpompi hengittää. Das ist, das ist richtig und das ist... Aivan totta. Ja tähän Audi pyrkiikin. Olemme premium-tuottajia ja me haluamme myös käyttää parasta teknologiaa ajoneuvoissamme. Tämä liittyy ajolaitteisiin ja pakokaasujen käsittelylaitteisiin. Hoiberg puhuikin tästä jo. Ei ole mahdollista ad hoc pohjalta lähteä muuttamaan autoja täysin, vaan on erittäin tärkeää katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Meitä todella kiinnostaisi se, että voitaisiin käyttää yhtenäistä teknologiaa kautta maailman – polttoaine laadunkaan takia ei ole välttämättä mahdollista kaikissa maissa käyttää parhaita mahdollisia pakokaasujen käsittelylaitteita, vaan eri alueilla ja mailla on eri vaatimuksia. Kiitoksia edustaja Bonfua ja sitten Herbrand. Um. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin mielelläni vähän tarkastella tulevaisuuteen päin kanssanne, koska on aika vaikea katsoa taaksepäin, mikäli avainkysymyksestä ei voida täällä puhua tai jos ette voi antaa siitä mitään tietoja. Ymmärrän kyllä tämän. Sinänsä sanoit, että, että noin 12 vuotta kestää uuden auton suunnittelu ja tielle saaminen. Tämä on aika pitkä aika, jos katsotaan kuinka nopeasti markkinat kehittyvät tällä hetkellä – syyskuun 2015 jälkeen olen nähnyt paljon investointipäätöksiä eh, muutettavan suurissa eh, autoyhtiöissä ja paljon tiukempia päästösäännöstöjä on otettu käyttöön muun muassa Kiinassa ja siellä mennään paljon pidemmälle kuin Euroopassa. Jos nyt katsotte muutaman vuoden eteenpäin, tehän sanoitte jo, että teillä on suunnitelmia sähköautojen ja muiden puhtaiden ajoneuvojen suhteen, mutta voisitteko vielä vähän enemmän kertoa tästä, mitä odotatte lähitulevaisuudelta? 12 vuotta ei varmaankaan toimi enää tulevaisuudessa, koska asiat muuttuvat paljon nopeammin kuin ennen. Onko Audi muuttanut investointipäätöksiään 2015 syyskuun jälkeen dieselskandaalin mm, mainingeissa? Also generell muss man sagen, on todettava, että Audin konsernissa on jouduttu tutkimaan monia kysymyksiä sijoitusten investointien suhteen. Me aiomme kuitenkin käsitellä keskipitkällä ja pikaikavälillä diesel-aihetta ja kuten kollega totesi, vuoden 2025 mennessä haluaisimme, että 25 prosenttia kaikista tuottamistamme autoista toimisi puhtaasti sähkömoottoreilla – Eli 75 prosentissa olisi edelleen polttomoottori tuolloin. Ja kymmenen vuoden kuluttua tarjoamme yhtä paljon siis polttomoottorilla varustettuja autoja kuin tänä päivänä. Me joudumme tarjoamaan erilaisia moottoreita kaasulla, sähköllä, synteettisillä polttoaineilla, polttomoottoreilla toimivia malleja. Ja meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa, mihin haluamme investoida. Koko autokantamme ainakin osittain halutaan sähköistää. Ja siksi on äärimmäisen tärkeää jo ennakoida tulevaa lainsäädäntöä tässä vaiheessa, että tiedämme, mihin suuntaan kehittää autojamme. Ajoneuvon kehittämisessä puhutaan 12-15 vuodesta, jos puhutaan tietystä alustasta, tarvitaan vielä viisi vuotta lisää. Niin, lisäisin tähän vielä pari kolme asiaa. Tiedätte, että me olemme panostaneet valtavasti akku Kuihin niin olemme investoineet siihen. Ja sitten, kuten Hoffman sanoi alustuksessaan, niin Brysselistä tulee sähköauton tuotantopaikka, autoja, jotka kulkevat kerrallaan vähintään 500 kilometriä. Tästä 12 vuoden kehittelyjaksosta keskustellaan paljon, me pyrimme joustavuuteen ja tähän liittyy erilaisia haasteita. The, the Chinese market, of course, is a very important... Kiinan markkinat ovat tietenkin erittäin tärkeät markkinat autonvalmistajille. Ja siellä on muitakin vaikeuksia eikä vain päästöt, mutta jos nyt katsotaan tulevia päästösäännöksiä Kiinassa, niin olisi, ollut, olisi hyvin vaikeaa pärjätä niillä, niiden kanssa tavallisilla dieselautoilla. Mitä ennakoitte Kiinan osalta? Ajatteletteko, että sielläkin on tämä sama suhde, 25 prosenttia sähköautoja ja 75 prosenttia polttomoottoreita, vai onko tilanne erilainen Kiinan tapaisessa maassa vuonna 2025? Im chinesischen, <clears throat> im chinesischen Markt gehen wir Kiinan markkinoilla uskomme, että sähköautoja tulee olemaan suurempi osuus. Tämä johtuu osittain Kiinan lainsäädännöstä. Uskomme, että polttomoottoriautoille asetetaan jossakin vaiheessa tuontikieltoja. Dieselmarkkinoita ei Kiinassa ole, vaan siellä käytetään bensiinimoottoreita. Ja Kiinassa ei pystytä kirimään tätä kuilua länsimaihin ja siksi alusta lähtien halutaan panostaa ennen kaikkea sähköautoihin. Mrs. Ernst. Edustaja Ernst. Ja irgendwie hört sich das ein bisschen... Tämä kuulostaa nyt hieman tällaiselta myynnin edistämiseltä, miten, se miten puhuitte Alustuksessa no ei minulla mitään tätä vastaan ole, olen Dresdenistä kotoisin, siellä eräs tehdas suljettiin, vaikka pidetään mahdollisena, että se ehkä avattaisiin uudelleenkin. 12 jahre, no, oder? Niin, 12 vuottako. No se, mitä haluaisin teiltä kuulla, liittyy menneisyyteen tai ehkäpä nykyisyyteen. Erilaista vilppiä on tapahtunut typpioksidien, mutta myös hiilidioksidipäästöjen osalta. Ja myös poltainen verolla on Saksassa myös tässä merkittävä rooli. Samaan aikaan on otettu tutkimustaho Stefan Knirsch erotettiin ja syyttäjän viranomainen on lähtenyt Volkswagenissa myös sisäisiin tutkimuksiin, eikä todistustaakkaa olisi. Tämä on siis ensimmäinen kysymykseni. Miten tätä manipulointia ja siihen liittyvää kysymyksiä todella on käsitelty? En ole kuullut Audilta mitään laajamittaista tunnustusta tässä asiassa tai Volkswagenilta, en myöskään mitään tutkintaraporttia. Miten te työstätte ja käsittelette niitä, näitä asioita? Siis puhun nyt siitä, mitä jo on tapahtunut. Myös Audin tapauksessa tästä täytyy puhua. Niin, alustuspuheenvuorossani puhuin kolmesta ratkaisumallista. Ensinnäkin sitä, että annetaan teknistä tukea. Sitten toinen asia, josta te puhuitte, on, että on ymmärrettävä, miten tilanteesta tuli sellainen kuin siitä tuli. Ja te otittekin esille jo kaikkein tärkeimmät kysymykset. Me palkkasimme henkilön käsittelemään asiaa ja tätä on nyt käsitelty vuoden ajan, eivätkä tutkimukset ole vielä lopussa Audilla. Sitten tulosten julkaiseminen. Tiedätte, että Yhdysvalloissa tuloksia on julkaistu myös Yhdysvaltain oikeusviranomaisten lausunto on teidän kaikkien käytettävissänne. Sieltä voi lukea myös yksityiskohtia. Auden tapauksessa on vielä yksityisoikeudellinen kanne vireillä. Tällä hetkellä emme voi tätä asiaa kommentoida, koska viranomaisten kanssa näin on sovittu. Eli hiljaisella jatkuu päätöksen saakka. Hyvä. Sitten toinen kysymykseni. Miten hiilidioksid, kun hiilidioksidin manipulaatio tuli ilmi, käynnitte KBAn puolen Flensburgissa. Sanoitte, että Euroopassa vastaavanlaista manipulointia ei ole ollut ja haluttiin uskoa, että näin on. No, miten tässä toimittiin, millä perustein? Miksi teitä uskottiin ja miten näette tilanteen nyt? Sittenhän tietoja tuli julki. Niin, hiilidioksidi päästöistä ja moottoreista. Tässä oli kyseessä DSP-ohjelma. Nämä ovat tällaisia aputoimintoja asiakkaille, joita ei välttämättä aina voida käyttää, koska ne antavat vääriä mittaustuloksia. Mutta valitettavasti tiedotusvälineissä näistä toimista ei ole puhuttu aina oikealla tavalla ja näistä puhuimme KBAn kanssa. Vielä lyhyt kysymys. Oletteko sitä mieltä, että on väärin, jos puhuu teidän yhteydessänne näistä hiilidioksidipäästöjen vääristymistä. No ei niistä ole väärin puhua, mutta me puhuimme tästä DSP-ohjelmasta, tarkastelimme sitä tarkemmin. Ja tässä ei ole kyse pelkästään sitä, että olisi lähdetty vääristelemään tuloksia. Tässä ehkä voidaan tiettyjä toimintoja sulkea pois, ne pitää deaktivoida tietyssä yhteydessä ja se täytyy myös tässä yhteydessä muistaa. Ähm, ich wollte nochmal zurückkommen auf die Euro 5 und Halusin palata vielä euro viitoseen. Puhuitte estolaitteista. Yhdysvalloissa autoja vedettiin pois markkinoilta. Sitten käynytte KBAn puoleen ja lähditte vetämään euro 5 moottoreita pois Euroopan markkinoilta. Italiassa kuluttajärjestöt mittasivat näitä laitteita, eikä typioksidipäästöt ole mitenkään parempia kuin Yhdysvalloissa. Lähdette vetämään ote pois. Ja ongelmana todella oli se, että NOx-päästöt eivät olleet pienempiä. Eli tässä ei todellakaan pureuduttu varsinaiseen ongelmaan. Yhdysvalloista voin kertoa sen, että 12.1. lähtien autoja on 14 osavaltiossa nyt vedetty pois markkinoilta. Tässä ovat kyseessä kolmannen sukupolven autot. Kuten tiedätte, Euroopassa markkinoilta pois vetäminen aloitettu tämän vuoden alussa periaatteessa. Olemme puhdistaneet ohjelmistojamme Aikaisemmin niissä oli kaksi eri toimintatapaa, johon nyt puutuimme. No ovatko NOx-päästöt nyt sitten todellisessa olosuhteissa tämän poisvetämisen kautta parempia? Siis viittaan nyt ajonaikaisiin todellisiin arvoihin. Ovatko arvot nyt parantuneet vai ei? Tähän vastattiin tämän vuoden, viime vuoden heinäkuussa. Minusta kyllä, tästähän on jo vastattu. No hyvä kollega, sekä Audi, ei Audi eikä KBA ole koskaan antanut komissiolle mitään yksityiskohtaista tietoa tästä poisvetokampanjasta. Jos olette niin vakuuttuneita siitä, että tämä toiminta oli loistavaa ja että tyypien typioksidipäästöt ovat vähentyneet. Miksi ette sitten anna tähän liittyvää tietoa? Sitten euro 6. Grafiikat tuolla taululla vasemmalta näette laboratorioolot. Jos yhtäkään parametria NEDC muuttaa ei enää päästä 80 raja-arvoon lämpötilaerot vaihtavat tuloksia tai kahdesta pyörästä neljän pyörän siittyminen. Tämä on täysin hullua. Tässä optimoidaan tilannetta vain yhden minitestin kohdalla. Juuri ja juuri päästään läpi ja se, mitä nähdään todellisissa ajo-olosuhteissa, ei näy tässä missään. Tämä on todella absurdia. Ja tämä todella haiskahtaa nyt petokselta. Niin, en näe tässä nyt mittausarvoja tarkkaan, mutta JRC ja euro 6, siitä haluaisin vielä puhua. Haluaisin keskeyttää teidät nyt tässä näin. Tästä ruudulta näkyy korjattu JRC-arvo ja hyvä kollega, meidän täytyy todella nyt kysyä, miksi tätä arvoa tässä on muutettu. Olen kuullut tästä erilaisia versioita. Tässä on nyt korjattu versio. Tämä on se, minkä komission yhteinen tutkimuskeskus heinäkuussa mittasi. Kaikissa arvoissa arvot ylittyvät. Jos yksikin parametri muuttuu, ettei enää läpäise testiä. Wie gesagt, auf die, auf die JS. Niin, tutkimuskeskuksen tuloksiin jo aikaisemmin kyllä puutuimme. Ette puuttunut, sanoi puhuja. Emme halunneet siterata kaikkia, koska tämä ei vie meitä eteenpäin. Puhuja keskeytetään. Sitten Audi Urban Cycle 500, 400-500 NOx gramma päästöä. Näitä autoja ollaan ensi vuonnakin vielä myymässä ja kaupungeissa päästöjä tulee 400-500 grammaa kilometrillä. Te, te hyväksytte sen, että ihmiset kuolevat te voisitte puuttua tähän, te voisitte vähentää näitä NOx-päästöjä, mutta miksi näin ette tee? Pelkästään kustannussyistäkö? Mitä tämä tarkoittaa? Kuten jo sanoin, Audi pyrkii siihen, että se käyttää aina parasta mahdollista teknologiaa ja Turmes keskeyttää jälleen. 100 Gramm NOx, bezweifeln Sie die, dass das die Realität ist? Bezweifeln Sie das? Antakaa nyt mahdollisuus vastatakin kysymyksiin. Es ist sehr, sehr schwierig auf Messungen äh, einzugehen, die man... On vaikea kommentoida mittaustuloksia, jotka näkyvät, jotka näen tässä nyt ensimmäistä kertaa. Ja Turme sanoi, että kyllä nämä tulokset ovat olleet tiedossa jo kuukausien ajan. Niin yritinkin käydä läpi JRCn tutkimustuloksia. Monet riippumattomat tahot ovat vahvistaneet sen, että Euro 6-konseptin osalta me olemme parhaiden joukossa. monissa päästökysymyksissä olemme aivan etulinjassa. Niin, pyydän anteeksi. Tulokset Italiasta, Pariisista, Lontoosta, Jersestä eivät tätä kyllä osoita. Ainut, missä te olette huippuluokkaa, on KBA-pakeilla Saksassa. He kyllä sanovat, että te olette huippuja, mutta kaikki muut maat sanovat, että näin ei olisi. Pyydän anteeksi. Mrs. Evi. Edustaja Evi. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee tätä modulaatiota tai näiden EGR-järjestelmien uudelleen kalibrointia. Haluaisin selvennystä todella teknisellä tasolla tähän asiaan. Onko mahdollista heikentää EGR-järjestelmän tehokkuutta ainoastaan todellisen vaaran tilanteessa, eli tilanteessa ja olosuhteissa, jotka on määritelty esimerkiksi niin, että ajetaan moottoritiellä. Eli tilanteessa, jossa pienhiukkaset päätyvät suodattamiin, silloin tietenkin kaasut ovat liian likaisia. Onko mahdollista moduloida tätä järjestelmää ainoastaan näissä tilanteissa vai vai tarvitaanko vähennystä kautta linjan? Generell ist es so, dass wir die, das, was Sie ansprechen, die, die Nämä EGR-arvot alenevat, kun lähdetään suojaamaan koko moottoria esimerkiksi jäämiltä, jotka sitten pitemmällä aikavälillä vahingoittavat koko moottoria. Tässä halutaan kattaa koko skaala moottoriteiltä kaupunkiajoon. Mutta ajan mittaan ja kuluttajienkin kautta saamme tavallaan kenttäkokemusta, mittaustuloksia. Ja tässä myös ilmastoolosuhteilla on oma roolinsa, johon meidän on reagoitava eri alu, alueilla nämä EGR-arvot vaihtelevat ja kuten sanoin, tähän vaikuttavat ilmastolosuhteet, mutta myös polttoaineen laatu. E- Kuluttaja pitää tietenkin voida valittaa sellaisen välillä, jossa pidetään kiinni näistä ehdosta, tai ainakin hänen pitäisi kertoa, mitkä nämä ehdot ovat, missä tilanteessa tämä auto ei voi pitää kiinni näistä rajoista. No tämä on aika absurdin kuulonen tilanne. No oli miten oli. Toinen kysymys. Se koskee fappeja. On totta, että tässä on tämä ongelma, Tämä on vakava ongelma, joka olisi kiireellisesti ratkaistava. Onko teidän mielestänne oikein todeta, että, että näissä suodattomissa olevat, olevat hiukkaset, jotta ne voitaisiin regeneroida, se merkitsee, että on vähennettävä näin hiukkasten määrä. Onko tämä totta? Also für den, <clears throat> für den, für den äh, Betrieb des Diesel Dieselhiukkas suodattimen osalta on tärkeää katsoa, lämpötilan vaihteluväliä ja muita tekijöitä. Ja kun moottorista päätetään, täytyy katsoa, että tietyt reunaehdot toteutuvat. Ehkä tässä oli nyt hieman tulkauksessa ongelmia. Voisitteko ehkä esittää kysymyksenä vielä yksityiskohtaisemmin? Avevo cambiato argomento. Niin, vaihdoin siis eh, aihetta. Esitin kysymyksen, joka koski hiukkasten kokoa, kun on mennyt tämän Fabin jälkeen ja siinä on tapahtunut tämän regeneroituneen, eli siinä on siis poltettu pakokaasujen hiukkasia. Haluaisin kysyä, onko totta, että kun tämä prosessi on tehty, niin nämä hiukkaset ovat sen jälkeen pienempiä? Perché eh, nel momento in cui eh, la dimensione effettiva koska nythän on niin, että kun hiukkasten koko pienenee, niin suodattimet, suodattimet eivät enää saa näitä kiinni, jolloin ne päätyvät ilma, ilma, ilmaan, ympäröivän ilmaan. Ja näin ollen vaaran suurempia voi olla, että ne sitten päätyvät hengityselimiin syvälle. Onko tämä siis totta? Tapahtuuko teidän mielestänne tällaista hiukka, hiukkaskoon pienenemistä vai ei? Ähm, es kommt, kommt sicherlich zur, zur Umwandlung im, im niin, kyllä nämä hiukkaset regeneroinnin aikana muuttuvat, mutta minun täytyy tunnustaa, että en ole kemisti, joka nyt pystyisi kertomaan teille tästä tarkemmasta koostumuksesta. Hiuk- hiukkassuodattimilla on ollut suuri rooli tiettyjen hiukkaspäästöjen vähentämisessä ympäristössä. If necessary, you can have some extra written question. Voitte vielä saada varmasti kirjallisia vastauksia tähän hyvin tekniseen kysymykseen, eikö vain? Move now to the second round. Nyt siirrymme toiselle kierrokselle. Meillä on kolmen minuutin puheajat. Jotkut näistä on yhdistetty ja herra Schulz saa kaksi palaa. Frau Vorsitzende, ich glaube, ich puheenjohtaja, niin taidan saada tässä tuplaslotin. Kiitos ja hienoa, että olette täällä tänään. En oikein ymmärrä kuitenkaan suoraan sanottuna tätä kokousta. Pitäisi katsoa tuloksia, jotka voitaisiin saada mukaan mietintöön, mutta valitettavasti tämä ei enää ole mahdollista. Eli tavoitteena oli se, että jokaisen kuulemisen tulokset saataisiin mukaan mietintöön, mutta tämä, ne, tämä ei enää onnistu. Nythän täällä ollaan tilanteessa, jossa jäsenet jo vastaavat itse omiin kysymyksiinsä, eivätkä anna asiantuntijoiden vastata. Kysymykseni liittyy käytäntöön. Ajoneuvot joissa on päästövähennys järjestelmä AdBlue. Itsekin ajan tällaista autoa ja olen huomannut, että minun täytyy täyttää tätä AdBluta aika usein. Miltä näyttää tämän tankin koko. Mielestäni ne ovat aika pieniä myös Audilla. Miksi näin oikeastaan on, koska uskoakseni asiakasta harmittaa. Hän joutuu jatkuvasti tankkaamaan tai lisäämään tätä ainetta, jota hän ei välttämättä edes tuntenut aikaisemmin. Tankauspisteitä on vähän Jos oletetaan, että aikaisemmin todettiin, että ei tarvita kovinkaan suuria tankkeja, koska AdBluta ei haluta lisätä kovinkaan usein, koska on lähdetty tiettyihin toimenpiteisiin et, siitä, että tätä ainetta ei pitäisi edes käyttää. Olenko tässä väärässä? Also zu den, zu den ähm, AdBlue-Größen, das ist in der Tat natürlich niin, tästä AdBlue tankin koosta. Siinä pitää arvioida esimerkiksi takaluukun kokoa. Tämä on tällainen kokonaispakettiteema. Tämä on myös painoon liittyvä kysymys, kuinka paljon AdBluta voi olla autossa, kuinka paljon tilaa sille autosta tavallaan viedään. Ja tämä riippuu myös siis takakontin koosta. Q7, siihen mahtuu 24 litraa AdBluta. Tämä on toteuttamiskelpoista, mutta täytyy katsoa myös, miten voidaan ennakoida sääntelyä. Olisimme toivoneet, että AdBlue-infrastruktuuri olisi kehittynyt ja laajentunut tapahtunut paljon nopeammin kuin mikä tilanne nyt on. Rekoilla tankkauspisteitä on. Ne käyttävät tietysti aivan erilaisia määriä tätä AdBluta. Ja olisi hyvä, että lataus- ja tankkauspisteitä olisi enemmän. Näin tämä toteutuisi helpommin. Vielä tekninen lisäys tähän kysymykseen uusimmat Q7 ja A4 automme pystyvät tankkaamaan AdBluta rekkojen tankkauspisteessä. Niin näin oli aikaisemmin. Te sanoitte, että autoja kehitellään monta vuotta. Itse tulen autoalalta. Tiedän, että tätä ei kehitelty vasta vuosi tai kaksi sitten. Mitä kehittelijät ajattelivat muutama vuosi sitten, kun kehittelivät näin pieniä tankkeja, 12 litraa, 24 litraa vaihtoehtona. Se, että 10 tai 20, kilometrin välein, 20 000 kilometrin välein pitää ajaa jälleen tuottajalle tämän takia ei ole kovinkaan kätevää. Puhutte myös toisesta aiheesta, Alussa totesitte, että autoteollisuus tukee sitä, että sähkön latauspisteitä tulisi lisää. Aikovatko auton tuottajat tässä aktivoitua itse. Te sanoitte, että haluatte parempaa infrastruktuuria, joten oletteko itse valmiita toimimaan tässä aktiivisemmin? No, en ole suoraan sanotaan tiedä, miten tätä aihetta käsitellään, mutta olen kuullut, että yrityksessä me todella ponnistellaan sen eteen, että öljyteollisuus ja huoltoasemat antavat pääsyn tällaisten uusien latauspisteiden rakentamiseksi, mutta vaikea on joskus saada ääntään siellä kuuluviin. Me, meillähän olisi etu, jos löydettäisiin kuluttajan kannalta hyvä ja käytännön läheinen ratkaisu. Tuskinpä tämä sitten ketään häiritsisi, jos tankkaamisen yhteydessä voisi lisätä myös AdBluta. Ad Edustaja Bonfoa, kaksi slottia. Teidän edellinen vastauksenne. Ajanteeksi. On va. Okay. Can I? Okay. Don't... Minunko vuoro nyt siis on? Edellisessä vastauksessa sanoitte, että pitää ottaa huomioon, että tarvitaan 12 vuotta ennen kuin voidaan päästä 10 vuotta aikaisemmin määrättyihin tasoihin. Ja meillä on toinen kysymys tähän liittyen, koska nämä ovat asioita, jotka, joista tiedetään etukäteen. Ja tehän tiedätte, että säännöt kehittyvät ja kehittämiseen menee paljon aikaa ja paljon keskusteluja. On olemassa EU:ssa erilaisia työryhmiä, jotka koskevat todellisia ajonaikaisia testejä. Tämä on hyvin pitkän aikavälin työtä. Haluaisin tietää, oliko Audi mukana eh, tuossa työryhmässä, joka koski kevyt ajoneuvoja ja todellisia ajonaikaisia päästöjä. Siis Minulla ei ole tietoa siitä, oliko Audi tässä edustettuna. Oletan, että tässä tämä varmistettiin Volkswagen-konsernin kautta. Ja varmasti Volkswagen kollega oli kertomassa oman konserninsa näkemyksistä. Le Volkswagen dans sa globalité et pas spécifique. Eli tämähän ei koske nyt erityisesti Audia, mutta työryhmän kautta on tätä työtä tehty ja sen takia periaatteessa voidaan valmistajien toimesta ennakoida tulevia tilanteita niin, että voidaan mukautua niihin eh, vaatimuksiin. Tämä on siis käynyt ilmi tässä valiokunnassa, että nämä vaatimukset ovat todella tiukkoja ja niin kiinnostavat periaatteessa ainoa valmistajia, mutta te et olette itse ollut siellä mukana. Tämä oli teidän tehtävänä, mutta Volkswagen oli mukana ja sen takia oli mahdollista tietää asioista etukäteen. Ja siksi haluaisin vielä toistaa, että en voi olla tyytyväinen tähän vastaukseen, niin sanoitte, että tarvitaan 12 vuotta, että sen nopeammin ei voida mennä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne säädökset, jotka nyt ovat voimassa, niin tässä on tiettyä regressiivisyyttä. Varmasti sanotte, että tämäkään ei onnistu, koska aina tarvitsette 12 vuotta valmistautumisaikaa, ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla tiukempia lainsäädännössämme, niin kuin Yhdysvalloissa tehdään. Siellähän teillä ei ole ollenkaan tätä mahdollisuutta toimia näin vapaasti lainsäädäntöön nähden. Ich habe erwähnt, äh, dass mit Sicherheit die Kollegen Totesin, että varmasti Volkswagen-konsernin kollegat olivat mukana tässä tiiviisti. Ja yleensä konsernissa eri tehtävät määritellään hyvin selkeästi. Ja jos Volkswagen-kollega tässä oli mukana, niin eiköhän tässä otettu muidenkin intressit huomioon. Mr. Schulze. Okay, um, ich möchte noch mal auf das... Vielä tyyppihyväksynnästä. Teillä on erilaisia tyyppihyväksyntä toimia Luxemburgissa ja Luxemburgin edustajilta ja muista maistakin. Mutta tässä tapauksessa uskoakseni keskustelimme Luxemburgin edustajan kanssa, enkä ollut täysin tyytyväinen, kun kysyin, miksi yritykset menevät Luxemburgin. Esitän saman kysymyksen teille. Mikä erityissyy teillä oli tai on tällä hetkellä sille, että menette hoitamaan nämä asiat Luxemburgiin? Ehkä tiedättekin, että tässä toimitaan kahtaalta. Kokonaistyyppi hyväksyntä tapahtuu KBAssa ja teknisten palveluiden kapasiteetti on tässä myös kyseessä ja läheisyys Luxemburgin osalta. Se on yksi syy sille, miksi kaasupäästön hyväksyntää tehdään Luxemburgissa. Äh, Julkisuudessa keskusteluja on käyty ja lehdistössä on voitu lukea, että ette ole muuttamassa tätä toimintaa, vaan haluatte jatkaa jatkossakin Luxemburgissa. Eli Audikin hoitaa tyyppi hyväksytynsä siellä. No, en mä aio tässä lähteä valitsemaan uutta viranomaista konsernissa muut merkit tekevät yhteistyötä muiden merkkituotteen tai viranomaisten kanssa. Kuten edeltäjäni tai kollega tässä sanoi, meidän toiminnallemme on historiallisessa syytä ja siksi emme ole tässä nyt pyrkimässä yhteistyöhön muiden tahojen kanssa. Kuten tiedätte, näiden toimijoiden pitää noudattaa tiettyjä normeja ja niitä myös valvotaan viranomaisten taholta. No, itse sain kysymykseeni nyt vastauksen. Kiitos. Um, uh, Kiitoksia. Sitten edustaja Lopez. Puhun Espanjaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä läsnäolostanne täällä tänään tänään päättävät kuulemistilaisuudet Audin kanssa ja jollakin tavalla päätämme tähän ja tässä on alku mahdollisesti uudelle skandaalille. Tällä kertaa kyseessä on bensa. Yhdysvalloissa, Kaliforniassa viime vuoden lopulla huovattiin merkittäviä hiilidioksidipääsypoikkeamia näissä autoissa, joita sitten oli hoidettu tietyillä tietokoneohjelmilla – Onko teillä tietoja näistä Yhdysvaltojen tied- tutkimuksista? Haluaisin myös teidän kantanne siihen, miksi olette sitä mieltä, että Euroopan viranomaiset eivät vielä ole ryhtyneet tutkimaan tätä mahdollista päästörajoitusrikkomusta. Tässä valiokunnassa on aivan selvää, että tässä yhdistyvät suurten yhtiöiden edut Euroopan komission kanssa. Also zu den, ich, wir haben es eingangs erwähnt, ich kann... Niin alussa sanoin, että voin, voin tässä nyt valitettavasti vain toistaa itseäni. Yhdysvaltoihin liittyvissä asioissa emme saa antaa lausuntoja, emme saa ottaa näihin kantaa. Saksan sääntelyviranomaisten kanssa olemme yhteydessä. Selvitämme kysymyksiä, jotka mahdollisesti tulevat esille toisilta markkinoilta. Bien. Eh, bueno, sentimos es... No. Tämähän näköjään toistuu. Henkilöt, jotka tulevat tänne kertomaan meille asioita, usein toteavat, että he eivät voi antaa näitä tietoja näistä ja näistä syistä johtuen. No sitten toisaalta haluaisin myös tietää, onko niitä, näyttää siltä, että Audi ja muut Volkswagenin, muut Vol- ja Volkswagenin merkit ovat pakottaneet työntekijöitä no, hyväksymään tilanteita, jotka heikentävät heidän tilannettaan. Tässä on muun muassa viitattu sähköautojen käyttöön siirtymisestä. Te puhuitte yritys- ja strategiasta vuoteen 2025 asti. Haluaisin tietää, onko niin, että saatte takaisin nämä työpaikat ja työolosuhteet myös tämän strategiaan sisältyen, vai onko niin, että yrityksen tuotot vain lisääntyvät työntekijöiden olosuhteiden heikkenemisen kustannuksella? Also ich, ich äh, möchte hier als, als Puhuisin nyt Audin nimissä. Olette oikeassa. Olemme suuressa murrosvaiheessa. Ja katsoin tässä erityisesti käyttövoimateknologiaa. Se tulee tulevina vuosina muuttumaan perinpohjaisesti, ehkä enemmän kuin koskaan. Ja Audi pyrkii olemaan mukana tässä kehityksessä. Ja konkreettisena esimerkkinä käyttövoiman kehittäjänä tai tämän puolen johtajana meillä on Audi Akatemia, käyttövoiman akatemia. Siellä koulutamme, kehitämme kollegoita, annamme heille jatkokoulutusta sähköisessä autoilussa ja haluamme kulkea tätä polkua tässä yhdessä ja haluamme pitää kiinni työntekijöiden määrästä tai mahdollisesti ottaa mukaan kelkkaan vielä lisääkin asiantuntijoita. Niin ehkä lisäyksenä vielä siihen, mitä Hoffman sanoi, halusin puhua vaikutuksista työntekijöihin. Aluksi sanoin, että olemme todella tiivistäneet ja tiukentaneet vaatimustenmukaisuussääntöjämme. Me olemme siirtyneet siihen, että eri osastot, eri tahot ovat sidoksissa toisiinsa. Audin tuhannet työntekijät, heillä on oikeus ja heitä myös vaaditaan tuomaan esille asiat, jotka eivät toimi lainkirjaimen tai moraalin mukaisesti. Tengo una, una última cuestión. Vielä viimeinen kysymys. Toivon, että suunnitelmiin kuuluu työpaikkojen takaisin saaminen, mutta vielä viimeinen kysymys. Todelliset päästötavoitteet ovat nyt löysempiä kuin ennen Dieselgate-skandaalia. Miksi aikaisemmin ei ole investoitu puhtaampiin moottoreihin tai sähkömoottoreihin? Millaisia investointeja olisi tarvittu aikaisemman syklin aikana niin, että moottorit todella mm, päästäisivät sen verran typpioksideja, kun on sallittu? Toisin sanoen, oletteko tietoisia siitä, että osa teidän voitosta on saatu kansanterveyden kustannuksella, miljoonien eurooppalaisten terveyden kustannuksella? Äh, können Sie vielleicht die Frage noch etwas präzisieren? Voisitteko vielä täsmentää kysymystä? Onko tässä äh, kyse siitä teknologiasta, jota olemme kehittäneet, jotta pakokaasu pääsyy tavoitteisiin päästäisiin? Jos kyllä, niin jatkamme tätä työtämme. Tässä on kyse hydraulisista ruiskuteknologiasta tekniikoista ja monenlaisesta teknologiasta olemme tehneet todella paljon varustellaksemme autojamme optimaalisesti. Ehkä kollega voi vielä lisätä tähän jotakin. Niin, voin vastata tähän. Ei ole tietenkään niin, että puolentoista vuoden jälkeen sanomme, että siirrymme täysin uudenlaiseen dieselmoottoriin. Ei, jatkamme valitsemallamme tiellä – Me katsomme pakokaasujen jälkikäsittelyä. Me jatkamme todella tätä samaa työtä tässä. On kyseessä aivan huipputeknologia, haluamme kehittää sitä edelleen. Mutta totta kai nämä EGR-päästöt tuovat meille valtavia haasteita, investointeja, tähän tarvitaan valtavasti aikaa, jotta teknologiaa voidaan kehittää ja saada todella käytännössä toimivaksi asiakkaille tällaisena premium-tuotteena. Eli tässä investointien lisäksi ovat kyseessä myös muut kysymykset. Niin, aika on yksi asia. Toinen on fysiikka. Fysiikan lakeja ei voi muuttaa. Ja kemialla on tässä oma osuutensa päästöjen puhdistamisessa. of questions, Mrs. Harms. Kiitoksia sitten vielä viimeiset kysymykset, edustaja Harms. Sie sicher äh, Varmasti tiedätte, että tässä valiokunnassa yksi asia on ollut usein esillä, eli että kaasu, pakokaasupäästöjen muutokset, ovat, tulevatko ne nyt katetuksi Euro 6 sääntelyllä? Audi on tässä vastannut saksalaisviranomaiselle ja Audi tai Euro 5 malleissa alle 17 asteessa pakokaasu valvonta vähenee ja Audi on todennut päivittävänsä ohjelmistojaan tämän, tältä osin. Ehkä ymmärrän tämän nyt väärin, mutta itse näen, että te oikeastaan osoitatte, että tämä päästöjen valvonta moottorin suojelmiseksi ei olisi ollut välttämätöntä, Tämä oikeastaan on tunnustus siitä, että se ohjelmisto, jota käytitte, ei olisi ollut sääntöjen mukainen. Moottorien jatkokehityksessä voimme ottaa kaksi asiaa huomioon. Ensinnäkin laaja kenttäkokemus. No en minä kyllä kysynyt jatkokehittelystä, vaan siitä, mitä merkitsee, että että pelkällä ohjelmiston päivityksellä tämä termaaliikkuna muuttuu. Mitä tämä merkitsee? Thermal window. Mitä tämä merkitsee lain tulkinnan kannalta? No te puhutte ohjelmiston päivityksestä, mutta tässä ei ole kyse pelkästään parin luvun muuttamisesta 17-15 esimerkiksi, vaan tässä ollaan kehittämässä ohjelmistoa eteenpäin sen perusteella, minkälaisia kokemuksia olemme keränneet. Myös polttoprosessista, tässä halutaan optimoida tämä prosessi. Te puhutte EGR-tasoista siitä, miten moottoria voitaisiin matalammissakin lämpötiloissa suojella. Tämä ei ole aivan niin yksinkertaista kuin miltä näyttää, vaan tätä on tutkimuksen kautta tutkittu hyvinkin yksityiskohtaisesti. Nyt en ymmärrä. Kyllähän tutkimusta on tehty paljon jo aikaisemmassakin vaiheessa. Eihän teillä sellaista softaa ole käytössä, jota ei olisi tutkittu lainkaan. Oliko tämä nyt välttämätöntä moottorin suojelemiseksi vai siksi, ja että voidaan vaikuttaa näihin arvoihin. Jos vähennämme EGR-tasoa ja tämä tapahtuu moottorin suojelemisen takia. Ja kuten sanoin, me kehitämme moottoreita ja polttoprosesseja jatkuvasti eteenpäin. Ja tähän kuuluvat niin kutsutut ohjelmistopäivitykset. Te viittasitte EGRin ja siihen, että tässä voitaisiin toimia myös matalammissa lämpötiloissa. Ja kuten sanoin, tähän tilanteeseen on vaadittu kovasti tutkimustyötä. No, itse edelleen tulkitsen tätä kyllä niin, että te oikeastaan tunnustatte ja myönnätte sen, että teidän ei olisi ollut välttämätöntä suojella moottoria, vaan tällä nykyisellä ohjelmistolla olisi ollut toinen tarkoitusperä. Ja sitten vielä kysymys, joka aamulla tuli eri yhteydessä esille, nämä vaatimusten mukaisuuden tunnusluvut. Näissä ajoneuvoissa salitaan se, että vuoden 2021 jälkeenkin teille ja markkinoillemme tulee edelleen malleja, jotka ylittävät nykyiset rajat jopa puolitoista kertaisesti. Voitteko sanoa, kuinka monta ajoneuvoa tämä Audilla koskisi? Onko teillä jonkinlainen käsitys siitä, mikä tilanne vuoden 2021 jälkeen on teidän yrityksessänne tämän CF-tunnusluvun osalta? Tämä on aika mielenkiintoinen tieto kaupunkimme ilmanlaadun suhteen. Niin, me pyrimme saattamaan markkinoille uusinta teknologiaa. Voi olla, että vuoden 2021 jälkeen ette ehkä ole tyytyväisiä. Mittausteknologia, PEMS, EGR ja sitä kautta f tunnusluvun määrittäminen heilahtelee. Jos teillä on 0,8 tunnusluvun auto ja samalla autolla käydään tai ajetaan sama matka samalla kuskilla uudelleen niin silloin samalla kun voikin olla 1,4. Eli tässä on valtavaa heilahtelua. meidän pitää päästä tiettyihin CF-tunnuslukuihin, mutta meidän täytyy tutkia tässä myös mittaustekniikkaa. Niin, 0,5. Siis nämä luvut voivat heilahdella, mutta myös sääolosuhteet voivat vaikuttaa tähän valtavasti. Meidän pitää yhdessä löydä lukkoon oikeanlaiset reunaehdot niin, että näihin tunnuslukuihin päästään mahdollisimman pian. Okay, thank you very much. Um, don't know whether... Kiitoksia. En tiedä. Niin, anteeksi vaan olen vähän tässä nyt vähän sekaisin yskeli takia ja muuta, mutta kiitoksia kun olette täällä. Vastasitte kysymyksiin, mutta kaikki eivät tietenkään koskaan voi olla tyytyväisiä Haluaisin vain huomauttaa siitä, että sanoit, herra edustaja Sultsi muutkin sanoivat sitä, että tämän kuulemisen ajoitus on tarkistuksen jättämisen määräaikan umpeuduttua. Tämä ei ole ihanteellinen tilanne, mutta tämä oli aina mahdollisuutemme. Kuitenkin ne on vielä mahdollista hyödyntää tämän päivän tietoja kompromissitarkistuksessa. Meillä on vielä paljon työtä edessä. Tämä ei ollut mitenkään hyödytön kuuleminen, ei missään tapauksessa, vaan pystymme saamaan nämä tiedot mukaan kompromissitarkistusten kautta. Työtä on paljon vielä jäljellä. Kiitoksia läsnäolostanne, kiitoksia kysymyksiin vastauks- vastaamisesta. Joillakin jäsenillä on mahdollista hyvin teknisiä kysymyksiä vielä, kuten edustaja Evillä, joten lähetämme ne teille kirjallisesti mikä se olikaan määräaika? tammikuuta. Se on viimeinen määräaika kuulumisen kysymyksiä varten. Saatteko, saatte vielä sanoa jotakin, olkaa hyvä. Haluaisin vain kiittää teitä siitä, että me tänään yhdessä saimme tuoda näkemyksiämme esille pyrimme vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman hyvin ja voitte koska tahansa esittää lisäkysymyksiä vastaamme niihin pikaisesti. We will meet uh, for the next... Kiitoksia tapaamme seuraavan kerran 9. helmikuuta. Denkowska on mukana viimeisessä tapaamisessa keskustelemme komission kanssa ja sitten vielä keskustelemme tarkistuksista. Toivon, että näin teet kaikki siellä. Kiitoksia.